Buongiorno a tutti. Hyvää huomenta kaikille. On suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi Romano Prodi, professori ja entinen komission puheenjohtaja, samoin entinen Italian pääministeri. Olemme todella tyytyväisiä siihen, että hän hyväksyi meidän kutsumme. Hän pohtii yhdessä täällä kanssamme elintarviketurvallisuuteen, jota nyt käsitellään toimielimessä ja myös parlamentissa. Kyseessä on eurooppalainen ja maailmanlaajuinen haaste, kuten tämän päivän otsakkeistakin käy ilmi. Tämä koskee kaikkia, koska tämä on haaste, joka liittyy maatalouteen, mutta myös koko yhteisön EU-hun ja koko maailmaan. Ja tässä valiokunnassa olemme käsitelleet tätä aihetta jo usein. olemme usein, kun olemme käsitelleet yhdessä maatalouspolitiikan uudistusta, olemme todenneet, että elintarviketurvallisuutta ei saa jättää huomiotta. Ja juuri tänään, hyvä professori, äänestämme täällä Albert Dessin mietinnöstä, joka on toinen Euroopan parlamentin mietintö, josta äänestämme tästä tärkeästä tulevasta maatalouspolitiikan asiasta. Olemme todenneet tänä vuonna uudelleen, että haluamme, että maatalouspolitiikka on voimakasta, että sillä pystytään vastaamaan haasteisiin, pitämään yllä maaseutualueiden innovatiivisuutta ja eloisuutta. Ja täytyy muistaa, että maatalous voi suurelta osin vaikuttaa myös muihin suuriin haasteisiin, kuten äh, ilmastonmuutokseen. Nyt Muutamassa vuodessa olemme joutuneet tilanteeseen, jossa ruokaa oli paljon, nyt sitä on hyvin vähän ja tähän liittyy paljon haasteita. Nyt täytyy katsoa epätasapainoa, joka on syntynyt kysynnän ja tarjonnan välillä ja niin sanotut nousevat taloudet lähenevät meitä. Ja kysyntä lisääntyy näin hyvin nopeasti ja se todella kasvaa nopeammin kuin tarjonta pystyy kasvamaan. Professori Prodi on laajentanut toimiaan kansainvälisesti ja hän on ollut useissa aloitteissa mukana Afrikassa ja Aasiassa. Esimerkiksi hän on toiminut China Europe International Business Schoolissa luennoimassa ja elintarvikekysymyksiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, erityisesti siellä, missä on jouduttu pohtimaan – elintarvikkeiden riittävyyttä ja toimitusvarmuutta. Maailman köyhimmissä maissa on jouduttu kärsimään ruoan vähyydestä, mutta nyt tämä on laajentumassa ja kysymys on yhä kansainvälisempi. Ja myös G20 käsittelee näitä kysymyksiä entistä enemmän. Ja toivottavasti tätä kautta päästään tällaiseen maailmanlaajuiseen elintarvikepolitiikkaan. Ja hyvä professori, olemme todella tyytyväisiä siihen, että hyväksyitte meidän kutsumme. Kiitän teitä koko maatalousvaliokunnan nimissä. Tämä on tärkeä hetki Euroopan parlamentille nyt, kun pohdimme yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen tulevaisuutta. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron sinulle, Romano. Signor Presidente, autorità tutti. Hyvä puheenjohtaja, rakkaat ystävät. Tämä on tietyllä tavalla tunteikas hetki, kun palaan tänne viiden vuoden tauon jälkeen. Ja todella vastasin tähän professori De Castron kutsuun. Tuloksen tänne pohtimaan ja antamaan vastauksia osaltani tähän elintarviketurvallisuuskysymykseen. Se on yksi suurista haasteista, joita meillä on edessämme yhdessä talous- ja ympäristökriisin kanssa. Nämä ovat asioita, jotka liittyvät toisiinsa ja ne johtavat siihen, että tarvitsemme uudenlaisia politiikkoja asioihin Elintarviketurvallisuudesta keskustellaan ehkä kaikkein vähiten mutta se on mielestäni kaikkein tärkein näistä osa-alueista, koska nyt olemme todella tienhaarassa, kun katsotaan tilannetta maailmanlaajuisesti. Haluaisin muistuttaa mieliinne, että nyt tällä hetkellä maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä. Se on tullut täyteen aivan lähiaikoina. Ja meitä tulee olemaan 9 miljardia vuosisadan puolivälissä. Ja kehitys on ehkä hitaampaa kuin mitä jotkin vuosia sitten kuviteltiin, mutta kuitenkin nopeampaa kuin aivan hiljattaiset arviot olisivat antaneet olettaa. Haluan kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että maailman väestö kasvaa joka, vu- joka päivä 220 000. Joten tämä todella antaa kuvan siitä, kuinka suuresta kasvusta on kyse. Eli vuonna 50, 2050 3 miljardia ihmistä elää alle kahdella dollarilla päivässä. Tämän halusin teille sanoa. Kaupungistuminen myös lisääntyy. Noin puolet maailman ihmisistä elää kaupunkialueilla. Ja vuonna 2050 tämä luku tulee olemaan 70 prosenttia, joten tässä tulee tuotantoongelmien lisäksi kuvaan myös keskittymis- ja logistiikkaongelmat. Ja tämä merkitsee sitä, että ruoan ja ravinnon kysyntä kasvaa huimasti, samoin rehun kysyntä eläimille. Ja tarvitaan entistä enemmän maataloustuotantoa. Ja maailmanlaajuisessa tilanteessa elintarvikehyödykkeiden kauppa avautuu entisestään – mutta tähän liittyy myös se, että sen hallinnan täytyy parantua, koska epätasapainon tilat, joita on jo muodostunut ja joita muodostuu, lisääntyvät ja huolenaiheet elintarviketurvallisuuteen liittyen lisääntyvät, koska Kiinassa, etunenässä ja myös muissa maissa elintarviketurvallisuudesta on tullut kansallisen politiikan kannalta äärimmäisen tärkeä haaste. Täytyy myös muistaa, että markkinoiden hintavaihtelut ovat suuri ongelma. Ne johtuvat markkinoiden hajanaisuudesta, vaihtokurssien liikkuvuudesta, siitä, että kuluttajat haluavat entistä laadukkaampia tuotteita, ja tähän liittyy myös suuri epävarmuus alan teknologian kehityksessä. Meillä ei ole vielä selkeitä indikaattoreita bio- tai nanoteknologiasta tai tällaisesta kohdistetusta maataloudesta tai muista näihin liittyvistä asioista. Ja lopuksi haasteena on myös se, kuka maksaa niistä julkishyödykkeistä, joita maataloudessa tuotetaan. On hyödykkeitä, joita markkinat eivät maksa. Esimerkiksi maaseudun, ympäristön ylläpitäminen, luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja niin edelleen. Nämä ovat objektiivisia kriteereitä, mutta näitä juurikaan kukaan ei maksa tai markkinahinnat eivät näitä kata. Maatalous- ja viljelymaa on sekin valtaisa ongelma. Siitä on pulaa sekä määrällisesti että laadullisesti. Tämä vaikuttaa esimerkiksi pohja-vesiin kaikkialla maailmassa. Kaupunkiväestö kuluttaa entistä enemmän vettä ja tämä johtaa siihen, että maita on entistä vähemmän käytössä ja niitä voidaan entistä huonommin käyttää elintarviketuotantoon. Vesi tietysti linkittyy hyvin tarkkaan elintarvikkeisiin, koska jos vettä on vähän, elintarvikkeitakin voidaan tuottaa vähän. Tarvitsemme 2000 litraa päivässä sitä ruokamäärää kohti, jota me juomme. Eli yksi litra jokaista kaloria päivässä kuluttamaamme kaloria kohden. Tämä on valtaisa määrä jota tarvitaan maailmanlaajuisesti maataloustuotantoon. Tarvitaan uudenlaista ajattelua tai elintarvikkeita on alettu käyttää uudella tavalla ja esimerkiksi valkuaisaineita samalla tavoin. Jotta saadaan kilo lihaa, tarvitaan noin kahdeksan kiloa viljaa, eli satoja litroja vettä. on myös muita tilannetta heikentäviä tekijöitä, esimerkiksi liiallinen maankäyttö. Kaikki nykyteknologiat eivät auta maan parannuksessa ja samoin biomassaa tarvitaan entistä enemmän polttoaineeksi. Tämä on yksi perustavanlaatuisista ongelmista. kun maata oli yllin kyllin, tällaista ongelmaa ei ollut, mutta toisin on tänä päivänä. Ongelma on suuri. Ja maanviljelijät pohtivat, miten kysyntä ja ruoan tarjontaa voidaan saattaa tasapainoon, miten vettä voidaan säästää, miten ympäristöä voidaan suojella – Ja kun katsoo kaikkia näitä asioita, niin olen sitä mieltä, että näihin asioihin täytyy todella puuttua nyt. Ensin täytyy katsoa energian käyttöä elintarvikkeiden tuotannossa ja maan käyttöä ja tätä kilpailuasetelmaa näiden välillä. On äärimmäisen tärkeää, että valitsemme etusijalle elintarvikkeet. On kuitenkin selvää, että on edelleen mahdollisuus käyttää maata oikealla tavalla. Ja tässä puhun latinalaisesta Amerikasta ja Afrikasta ja myös osittain Itä-Euroopasta. Kuitenkin useinkaan maata ei ole tarpeeksi ja se ei usein sovellu viljelyyn, koska ne ovat tavallaan toisen luokan maita, jotka eivät todella sovellu maataloustuotantoon ja niiden käytössä ja omistussuhteessa on sekava tilanne ja niitä ei hallinnoida poliittisesti oikealla tavalla. Joten meidän täytyy käyttää olemassa olevia uusia maita maa-aloja, mutta tärkeintä on se, että jo käytössä olevat maa-alueet saadaan entistä paremmin käyttöön. Totta kai uusista teknologioista on hyötyä, uudista auraustekniikoista ja energiankäyttötekniikoista on hyötyä, mutta niistä on hyötyä ainoastaan tiettyyn pisteeseen saakka, koska on toinenkin asia, joka täytyy muistaa, ja se on se, että uudet teknologiat, jotka lisäävät maankäyttöä, niitä on jotenkin viime vuosina ollut entistä vähemmän, tai, tai niiden teho on vähentynyt ja fotosynteesin teho on vähentynyt, joten on ongelmia johon todella täytyy puuttua tehokkuuden suhteen. Kun katsotaan Venäjän, Ukrainan, Yhdysvaltojen tuotantoa per hehtaari, niin kasvun kasvu on heikentynyt. Se on ollut 4 prosenttia 60-luvulta 80-luvulle ja nyt se on jäänyt alle yhteen prosenttiin, siis tämä kasvu. Ja tästä tulee selkeästi ilmi muutoksen, muutokset maailmanlaajuisesti. Eli tämä todella tarkoittaa sitä, että näkökulma muuttuu täysin. Ja Euroopalla on tässä vastuu, äärimmäisen suuri vastuu kannettavanaan. Olemme edelleen suurin elintarvikkeiden viejä ja tuoja. Roolimme elintarvikkeiden tuottajana kuitenkin vähenee jatkuvasti maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasapaino tai tase tässä suhteessa heikkenee. Näin ainakin kaikki arviot antavat olettaa. Esimerkiksi vilja ja vehnä, niissä Euroopasta tulee nettoviejästä nettotuoja. Ja tämä johtuu osittain juuri siitä, että viljelyaloja käytetään energiatarkoitukseen ainakin osittain. Joten Euroopan kapasiteetti tulee vähenemään huomattavasti elintarviketuottajana. eikä tilanne eroa suurestikaan Yhdysvaltojen tilanteesta, koska myös Yhdysvalloilla on valtaisa ma- maankäyttöongelma. Siellä maata käytetään valtaisesti energiatarkoitukseen, joten tämä on yhteinen kehittyneiden maiden ongelma. kolme vuotta sitten hintapaineet olivat hyvä esimerkki. Hinnat laskivat jonkin verran. Nyt ne ovat jälleen hieman nousseet, mutta tilanne ei ole yhtä hälyttävä. Mutta haluaisin muistuttaa teille kaikille läsnäolijoille, että kyllä elintarvikekriisi vielä palaa. Tieteellinen tieto osoittaa, että elintarvikkeita on entistä vähemmän. On turha kuvitella, että jos jatkamme nykypolitiikalla, niin äh, meillä on edessämme niukkuuden aika. Eli meidän täytyy toimia tätä vääränlaista olettamusta vastaan. Kuvittelemme, että säilymme kaikelta pahalta. Ja näin oli vielä kolme vuotta sitten. on jo merkkejä kansainvälisestä elintarvikkeiden elintarvikeista käydystä kilpailusta ja taistelusta ja myös maatalousmaista. FAO puhuu jopa uuskolonialistisesta lähestymistavasta. Kiina, Korea, Japani, kaikki Persianlahden maat pitkin sopimuksin ostavat maita Afrikasta. Eikä tämä ole mikään vähäpätöinen asia, koska tässä on kyseessä 60 miljoonan hehtaarin maa-ala. Saksa, Ranska, ja puolet Espanjan maa-alasta yhteen laskettuna. Tämä on siis poliittisen, taloudellisen, sosiaalisen muutoksen ja strategisen näkökulman valtaisa kysymys. Ja taistelu maa-alasta osoittaa, kuinka tärkeästä ongelmasta elintarviketurvallisuudessa on. Haluaisin todella muistuttaa teitä, olette poliittinen elin, että pohditte sitä, mitä ongelmia voi syntyä ja kuinka tärkeä ongelma on, jos on afrikkalainen maa, jossa miljoonia hehtaareita annetaan ulkomaalaisten käsiin ja maa kohtaa sitten elintarvikeniukkuutta. Tämä ei ole mikään hypoteesi, vaan täysin konkreettinen mahdollisuus. Kuvitelkaa, minkälaisia yhteiskunnallisia, poliittisia, taloudellisiakin seurauksia tästä kaikesta on. Täällä, täällä on myös paljon sivuvaikutuksia. Puhuin aikaisemmin suorasta yhteydestä, joka vallitsee elintarvikeympäristö- ja talouskriisin välillä – Erilaiset talouskriisin syyt ovat aiheuttaneet monissa maissa suuria ongelmia maataloudelle. En halua tähän nyt puuttua tämän enempää, mutta tämä on todella merkittävä ongelma. Jotta pääsen nyt tämän ensimmäisen puheen, puheeni osan loppuun, toteaisin, että tällä hetkellä tilanne on niin huono, koska miljardi ihmistä – on hieman aliravittuja ja toiset miljardi huomattavasti aliravittuja maailmassa ja tilanne ainoastaan pahenee. Elintarviketurvallisuuden vana vedessä tulevat ympäristö- ja maatalousongelmat. Kaikkein tärkein näkökulma elintarviketurvallisuuden jälkeen on elintarvikkeiden laatu, ympäristön laatu, se vaikuttaa pitkälti elintarviketurvallisuuteen, koska elintarvikkeita ei saada, jos ei ole puhdasta vettä, ei myöskään, jos ei ole tuottavaa maatalousmaata tai sopivia ilmastoolosuhteita – joten ympäristön tilan heikkeneminen ja politiikkojen puute aiheuttavat vaaraa myös maataloustuotannolle, joten meidän on toimittava myös tällä alalla. Joten meidän täytyy pyrkiä siihen, että maatalouspolitiikka olisi ympäristöystävällisempää. Monet tieteenalat tekevät jo työtä tähän suuntaan. Muistutan tässä hiili, hiilen äh, varastoinnista ja talteenotosta, typestä ja monista muista kysymyksistä. Odotamme, että teknologiat vievät meitä eteenpäin, pystyvät esimerkiksi parantamaan liian suolaisia maita ja puuttumaan myös moniin muihin kysymyksiin. Samoin meillä on karjaan liittyviä ongelmia. Ja meidän täytyy todella pitää mielessä yksi asia, ja se on se, että maataloustutkimus ja kehitys ovat vähentyneet viime sukupolven aikana koko maailmassa. Eli tällainen näennäisturvallisuus on johtanut siihen, että tutkimusta on su suunnattu muille aloille. Kyllähän edistysaskeleita on otettu, mutta edistys on ollut varsin hidasta. Ei ole otettu huomioon, kuinka dramaattinen ja kuinka ensisijainen asema maataloustutkimuksella tulisi olla. Nämä ovat todella yksi niistä kysymyksistä, joihin meidän täytyy aivan ensisijassa puuttua politiikoissamme. Muistutin näistä aiheista, koska niihin meidän tulee suunnata politiikkamme ja meidän täytyy entistä pontavammin parantaa kaikkia tuotantoon tiukasti liittyviä näkökulmia, että maatalouden ympäristönäkökulmia. Totta kai meillä on myös toinen ongelma. Ja näin pääsenkin puheeni loppuvaiheeseen. Ongelma on se, että jos kuvittelemme, että maatalous tuottaa aktiivisesti julkisia hyödykkeitä, se hyödyttää ympäristöä, vähentää sen rap- Niin meidän täytyy olla tarkkoja siinä, että todella arvostamme maanviljelijän työtä. Nykyhintajärjestelmässä näin ei ole, joten meidän täytyy pyrkiä tietyllä ajanjaksolla siihen, että tuotanto kasvaa, mutta jos emme pidä mielessä myös sitä, että annetaan tarvittava korvaus maataloustuotannosta, niin silloin käy niin, että tämä edistys ja koko prosessi pysähtyy. Ja tämä on väistämätöntä. Tarvitaan siis sellaista tukipolitiikkaa, joka ei aiheuta vääristymiä, mutta meidän täytyy todella kiinnittää huomiota viljelijöihin, koska jos näin emme tee, niin silloin huomio näistä asioista vähenee. Ja viimeiset asiat, joista haluaisin puhua, liittyvät maailmanlaajuiseen maatalousmarkkinoiden hallintaan. Globalisaatio on polarisoinut näkemyksiä ja poliittisia näkemyksiä, koska jotkut ajattelivat, että globalisaatio tuo mukanaan paratiisin maan päälle ja että se toisi pelkkää onnea ja toimivia markkinoita. Toiset taas uskovat, että globalisaatio uhraa työpaikkoja ja että tästä on hyötyä ainoastaan keinottelijoille. Eli globalisaatio on jakanut maailmaa ja tämä, ma- tämä jako osoittaa, että meillä ei ole maatalousmarkkinoiden maailmanlaajuista hallinnointia. Tätä meidän täytyy todella pohtia, koska jos emme näin tee, niin emme pääse Dohan kierroksen, neuvottelukierroksen loppuun. Meillä on hyvin pirstaloituneet markkinat, ei ole mitään yhteisnäkemystä kansainvälisesti ja ongelma jää vallalle vuosiksi ja vuosiksi. Ja näyttää siltä, että ratkaisua ei ole pitkään aikaan näköpiirissä. Itse henkilökohtaisesti kannatan globalisaatiota, mutta en todellakaan usko villisti laukkaavaan globalisaatioon, jota ei millään tavalla valvota. Se voi auttaa tehokkuuden nostamisessa, mutta jos emme ole tarkkoja, niin silloin voi käydä niin, että markkinat todella jäävät polkemaan paikallaan. Tarvitsemme siis parempaa vastuullisuutta maailman kauppaan ja globaaliin tilanteeseen, jotta voidaan estää se, että globalisaatiosta jotkut rikastuvat ja suurin osa jää sen ulkopuolelle ja myös vaara siitä, että mm, kehitysmaat jäisivät täysin osa, osa, osattomaksi globalisaation eduista. Kuten sanoin, ilman täydellistä maailmanlaajuista hallinnointia, sen uudenlaista hallinnointia ja muutosta emme pääse eteenpäin. En lähde nyt käsittelemään tämän yksityiskohtia, ehkä voimme palata tähän keskustelussa, mutta mutta tällä hetkellä kansainväliset neuvottelut ovat hyvin epätasapainoisessa tilanteessa. Kehittyneiden maiden on paljon helpompi vastata liberalisointiin. Ne pystyvät mukautumaan helpommin, koska niillä on enemmän resursseja, kun taas kehitysmaat ovat paljon heikemmässä asemassa – ja ne tarvitsevat paljon enemmän aikaa ja resursseja kuin me, jotta voisivat mukautua uuteen tilanteeseen. On aivan selvää, että kun meitä uhkaa elintarvikepula maailmanlaajuisesti, meitä odottaa epätasapaino sellaisten maiden välillä, joissa tuontia on liikaa ja niiden maiden välillä, jotka taas tuovat tuotteita. Ja olemme tilanteessa, jota emme ole nähneet tai kokeneet aikaisemmin historian aikana. Eli siinä, että aletaan kieltää ja rajoittaa maataloustarvikkeiden tuontia. Niille on asetettu määrä aikoja. Tällaisiin toiminnan ovat jotkin maat lähteneet. Mutta tämä on hyvin hälyttävää, koska toisaalta pyritään globalisaatioon, mutta heti kun meitä kohtaa elintarvikkeiden vähyys, se ollaan valmis purkamaan. Venäjä, Ukraina ja muut maat ovat vähentäneet vientiä viime aikoina ja tämä osoittaa, että tilanne on aika pessimistinen, kuten toin esiin. Ja on siirrytty jopa tavallaan vaihtokauppaan, joka taas vaikuttaa haitallisesti maailmanlaajuisen tilanteeseen kaikkialla. Joten meidän täytyy todella tehdä töitä nyt oikeaan suuntaan. Ja meidän täytyy toimia tukien osalta älykkäästi. Jotkut ajattelevat, että jos tuet poistettaisiin, niin ne pelastaisivat markkinat, mutta tästä kuitenkin netto elintarvikkeiden tuojat kärsisivät eniten, koska hinnat nousisivat niin huimasti. Olemme siis nyt tämänkaltaisen tilanteen edessä. Monien maiden politiikat ovat keskenään ristiriidassa ja hinta vaihtelut tulevat kasvamaan entisestään. Tässä siis nykykuva. Ja lopuksi haluaisin todeta, että markkinat eivät enää ole mikään taikuri, joka pystyy ratkaisemaan kaikki ongelmat sääntelyyn liittyvät ongelmat näkyvät joka paikassa. Samoin vääristymiin liittyvät ongelmat. Meidän täytyy välttää vääränlaista politiikkaa. Tarvitsemme sellaista politiikkaa, joka todella ottaa huomioon ympäristöongelmat ja köyhimpien maiden elintarvikepulan. Lopuksi toteaisin vielä, että vuoteen 2050 mennessä nykyinen maataloustuotanto täytyy kaksinkertaistaa, koska se, että väestö lisääntyy 7 miljardista 9 miljardiin, tuo mukanaan sen, että tarvitaan entistä enemmän maatalousmaata – ja tätä kautta meidän täytyy todella siis tuplata elintarviketuotannon määrä. Ja meidän täytyy myös muistaa valtaisa elintarvikkeiden tuhlaus, jota tänä päivänä on. Esimerkiksi kuluttajien tietyt kulutustottumukset, niihin täytyy puuttua, jotta tuhlattaisiin vähemmän elintarvikkeita. Meillä on poliittinen ja moraalinen vastuu puuttua tähän. Tarvitsemme seuraavanlaista politiikkaa. Meidän täytyy lisätä maatalousmaiden määrää. Tätä ei useinkaan mainita, mutta mielestäni tämä on kaikkein tärkeintä. Tarvitsemme, tarvitsemme tutkimusta maataloudessa, jotta saadaan aikaan sellaista teknologiaa, jonka kautta innovaatiot voisivat levitä kaikkialle maailmaan. Ei että englantilainen tai ranskalainen tai saksalainen teknologia ovat edistyksellisiä, vaan niitä täytyy levittää nopeasti. Toiseksi, elintarvikkeet täytyy asettaa etusijalle. Täytyy olla hyvin tarkkoja siinä, kuinka tuetaan ja kannustetaan muuta kuin elintarviketuotantoa tai sellaisia tai muita maatalousmaita. Siis elintarviketuotannon täytyy olla ensimmäisenä. Tarvitsemme siis enemmän maatalousmaata. Sitä täytyy käyttää entistä paremmin hyväksi ja meidän täytyy muuttaa, kun otetaan huomioon tuleva kaupungistuminen. Meidän täytyy muuttaa täysin maankäyttöpolitiikkaa kaupungistumisen näkökulmasta ja maan säästön tulee olla etusijalla. Näin ei edellisen sukupolven aikana ole ollut. Ja Neljänneksi meidän täytyy käyttää vesivaroja entistä paremmin hyväksemme. Tämä on kuitenkin poliittisesti äärimmäisen arkaluontoinen kysymys. Kastelujärjestelmät, joita meillä on, ovat ajoilta, joilla vettä oli rajattomasti. Mutta haluaisin muistuttaa, että meidän tulee uudistaa veteen liittyvät teknologiat täysin. Tässä ei ole kyseessä pelkästään tekninen ongelma, vaan sota, sodan ja rauhan kysymys. Niili esimerkiksi. Tämä pätee myös kaikkiin muihin jokiin. Niili virtaa Välimeren lähes täysin kuivana, sitä käytetään aivan liikaa. Sudanin ja Egyptin välillä on vanhoja sopimuksia, mutta esimerkiksi Etiopia ja muut maat haluavat entistä enemmän vettä käyttöönsä. Sudan on nyt jakautunut kahdeksi maaksi. Tämäkin vaikuttaa tähän sopimukseen. Meidän täytyy olla tarkkoja, koska näistä tilanteista voi todella tulla dramaattisia Viittasin tässä nyt Niilin, mutta tämä voi koskea myös muita jokia. Meillä on siis teknologiaa, ja jos käyttäisimme teknologiaa paremmin, vettä voitaisiin säästää todella paljon. Meidän, meidän tarvitsee toimia todella kansainvälisesti, jotta näihin kysymyksiin voidaan puuttua, koska elintarvikkeiden vajaus voi vaikuttaa rauhan alueella ja sitä kautta koko maailmassa. Tässä näitä ongelmia, joihin halusin pureutua. Meillä on myös uusia energialähteitä, joiden avulla voimme puuttua asioihin – mutta jos emme toteuta oikeita politiikkoja, niin pika pikaa huomaamme, että elintarvikkeiden ja energioiden hinnat kasvavat. Hinnat kasvavat ja maailmankauppa tulee muuttumaan. En puhu tässä mistään 20 vuoden aikajanasta, vaan aivan muutamasta vuodesta. Ja meidän täytyy nyt todella saada voimat liikkeelle koko maailmassa – jotta voimme vastata tähän valtaisaan haasteeseen ravita koko maailman väestö. Kiitos. Grazie. Grazie. Kiitoksia kovasti. Me saimmekin paljon ö, ajatuksia siitä, kuinka meidän täytyy todellakin omaakin vastuutamme kasvattaa – näinä päivinä tai tänä päivänä hyväksymme Dessin mietinnön, joka on omiaan antamaan uudenlaisen vision tulevaisuudesta. Tämä tilanne on dramaattinen, eikä se koske ainoastaan tilannetta, joka on 50 vuoden kuluttua, vaan ihan pika, pika pikaakin ongelmia on tulossa. Nyt annan puheenvuoron ryhmien koordinaattoreille ja sen jälkeen ää, äh, äh, Proodi voi vastata ja sen jälkeen ää, äh, kuulemme kysymyksiä läsnä olevilta mepeiltä. Haluan kiittää vielä kerran teitä esityksestänne ja annan puheenvuoron heti EPPn koordinaattorille Albert Desselle, joka on myös esittelijä. Herr lieber Paolo, Herr Professor. Kiitos puheenjohtaja Paolo, hyvä professori Prodi. Aluksi haluaisin onnitella puheenjohtajaamme valinta tämän päivän keskustelulle oli todella hyvä. Nyt kun kuulin tässä Prodin esityksen, niin minusta näytti siltä, että kompromissitarkistuksemme ovat tulleet luetuiksi. Te olette ne lukeneet. Sanoitte monia asioita, joista toivottavasti tulemme päättämään tänä iltapäivänä. Kompromississa kaksi mainitaan elintarviketurvallisuus, koska sillä on meidän mietinnössämme todella tärkeä sija. Ensinnäkin täytyy taata elintarviketuotanto yli 500 miljoonalle ihmiselle Euroopassa mutta Euroopassa voi olla myös tietty rooli maailmanlaajuisesti. Te puhuitte maatalousmaista ja niiden niukkuudesta ja siitä, että maailman väestö li- lisääntyy. Ja siksi toivonkin, että tänään mietinnössämme päätämme, että puollamme ympäristötoimia, mutta emme hyväksy sitä, että maatalousmaita käytetään muuhun, muuhun tai että niitä otetaan pois käytöstä. Ja kiitän teitä erityisesti, professori Prodi, koska puhuitte julkishyödykkeiden saatavuudesta aina puhutaan siitä, että viljelijät saavat tiettyjä veronmaksajien rahoja, mutta juuri siksi, että viljelijämme tuottavat julkishyödykkeitä, joista te puhuitte, joita markkinat eivät kata kustannusten osalta, on äärimmäisen tärkeää, että maataloustuotanto saa tiettyjä tasausmaksuja Euroopassa ja olemme jo päättäneet pitää kiinni ensimmäisen ja toisen pilarin järjestelmästä niin, että tätä maatalouspolitiikkaa voidaan jatkossakin toteuttaa. Tuen teitä täysin siinä, kun puhuitte ongelmasta, jossa kehitysmaiden maatalousmaita osittain vuokrataan ulkomaalaisten toimesta, mutta olen kuullut, että kiinalaiset ovat jopa ostaneet Afrikasta 1,8 miljoonaa hehtaaria maita. Ja meidän täytyy todella pureutua tähän ongelmaan niin, että Afrikkaa ei kokonaan myydä. Ja toinen asia, johon haluaisin puuttua, on, että usein EUn maatalouspolitiikka tehdään vastu- tai joutuu kantamaan vastuun siitä, että kolmansissa maissa kärsitään nälkää. Me annamme vientitukia alle miljardin ja tämä hyödyttää eniten kehittäviä maita. Ja kyllä maatalous on muuttunut Euroopan unionissa. Huolta aiheuttaa poliittinen tilanne kehitysmaissa Minulla on ollut Zimbabwessa sukulaisia, jossa he ovat nähneet diktaattorin toiminnan. Siellä kyllä ihmiset joutuvat kärsivät, kärsimään nälkää maan omien ongelmien takia. Tähän ei EU liity. Sitten puhuitte aivan oikein maatalouden ja ympäristön välisestä suhteesta. Ne ovat vuorovaikutussuhteessa, tämä on totta. Mutta kestävyyssanaa käytetään nykyään hieman liian usein, näin on myös mietinnössämme. Täytyy ymmärtää, että kestävyys alun perin tulee maa- ja metsätaloudesta. Tämä johtuu ajoilta, jolloin ajateltiin, että viljelijä haluaa jättää maatalous maansa mahdollisimman hyvässä kunnossa tulevalle polvelle. Jos tilanne on heikentynyt, niin tässä syntipukkina ovat suuret yritykset esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa, jotka eivät kiinnitä huomiota maan tilaan. Ja meidän täytyy todella huolehtia siitä, että näihinkin ongelmiin puututaan. Puhuitte myös markkinoista, tämän haluaisin lopuksi ottaa esiin. Meillä on tarkistus, kompromissitarkistus 49, jossa puhutaan tästä. täysin vapaat markkinat, kuten sanoitte, professori Prodi, eivät voi toimia. Haluamme, että markkinat ovat vapaat, mutta tarvitaan myös sääntöjä. EU tuottaa enemmän kuin monet muut alueet. Ja meillä täytyy olla mahdollisuus antaa tiettyjä korvauksia viljelijöille. Tämä ei merkitse vääristymistä, vaan on oikeutettua tukea. Haluaisimme kuulla, miltä nämä maailmanlaajuiset säännöt voisivat näyttää. Ranskan presidentti Sarkozy on ehdottanut tiettyä kokonaiskuvan luomista markkinoista, jotta voitaisiin välttää keinottelu. Ja vielä aivan loppuun toteaisin, että EU on avannut maatalousmarkkinoitaan kehittyville maille enemmän kuin muut. Meillä on tämä kaikki paitsi aseet aloite ja olemme paljon pidemmällä kuin esimerkiksi Japani tai muut maat. Me olemme kyllä hoitaneet omat kotitehtävämme. Kiitoksia teidän puheestanne. Olen todella pitkälti yhtä mieltä kanssanne kaikesta, mitä sanoitte. Albert. Kiitoksia kovasti, Albert. Kiitän myös kaikkia niitä tahoja, jotka tulevat eri maista, jotka edustavat maatalousalaa. Sitten Luis Kapulas Santos, joka on sosiaalistien ja demo- SD-ryhmän koordinaattori. Kiitoksia puheenjohtaja. S- ja D-ryhmän puolesta haluaisin sanoa, että on todella suuri kunnia nähdä teidät tänään täällä professori Proodi ja on erittäin suuri ilo voida osallistua tähän tärkeään keskusteluun. Parlamentti tekee tänään äärimmäisen tärkeän päätöksen ympistä yhteisestä maatalouspolitiikasta. Ja teillä, te puhutte todellakin äh, auktoriteetin äänellä ja olette sanonut, kuinka tärkeä osa maataloudella on Euroopassa ja koko maailmassa lyhyelläkin tähtäyksellä. Te teitte erittäin terävän diagnoosin tilanteesta. Se on osittain tekninen, osittain poliittinen. Ja on kaksi asiaa, joita emme voi kiertää, jotka meidän täytyy kohdata. Meidän täytyy kasvattaa elintarvikkeita, jotta voimme täyttää maailman tarpeen ja se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy toimia maailmanlaajuisesti. Meidän täytyy edistyä siis myös Dohan kierroksella. Te myös viittasitte tietynlaiseen paradoksiin. Me, meillä on sellainen ö, sivistyksellinen, kulttuurinen malli, joka perustuu jatkuvaan kulutukseen, jatkuvaan tuotantoon joka perustuu sellaisten tuotteiden tuottamiseen, joita valmistetaan usein ei-uudistuvista raaka-aineista. Tämä tulee olemaan kestämätöntä pitkällä ja keskipitkälläkin aikavälillä. Mutta paradoksaalista kyllä, ja tämäpä johtaakin ehdotukseeni, tämä sama metodi on se, jonka nousevat taloudet ovat omaksumassa – ne ovat menossa samalle tielle. Jos useammat kiinalaiset tai intialaiset ajavat autoja, niin sitä nopeammin öljy loppuu. Ja kun intialaiset ja kiinalaiset ja eteläamerikkalaiset alkavat käyttää saman määrän paperia kuin me täällä Euroopassa, niin metsät loppuvat muutamassa vuodessa mutta huolimatta näistä ongelmista nousevat taloudet ovat omaksumassa tämän saman kehitysmallin tai ei-kehitysmallin, ja tämä on paradoksi. Ja näyttää siltä, että paitsi että emme pysty muuttamaan omia kulutuskäytänteitämme, niin emme voi estää muitakaan niitä omaksumasta. Haluan kiittää teitä vielä kertaalleen siitä kuvasta, jonka sitten tämänhetkisestä tilanteesta eteemme. Jokainen kansalainen, joka on huolissaan tulevaisuudesta, on varmasti yhtä mieltä teidän kanssanne. Mutta voisitteko ehkä vielä kertoa teille muutamalla sanalla uudesta maailmanjärjestyksestä? Kuinka kestävä se teidän mielestänne on? Uskoisitteko, että voisimme saada uudenlaisen maailmanjärjestyksen, maailmanhallinnan, josta puhuitte? Voitteko kertoa siitä hiukan enemmänkin? Grazie, Luis. E Kiitoksia. Ja seuraavaksi James Nicholson. Hän on EPP-ryhmän eh, koordinaattori. Can I also welcome? Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan todeta, että professori Brody on hyvin tervetullut kokoukseemme. On hyvä, että olette paikalla. Hän kertoi meille paljon tietoa äh, hyvin tärkeistä identifioitavista ongelmista näin lyhyessä ajassa. Minä tapaan jatkuvasti maanviljelijöitä tuolla kentällä. Onko meillä Euroopassa se vaara, että säätelemme itsemme hengiltä? Eikö tämä ole yksi niistä todellisista syistä, miksi viljelijät eivät voi vapaasti harjoittaa ammattiaan? kun ajatellaan kahdenvälisiä sopimuksia ja mietintöitä nyt käsittelemme, ja tällä hetkellä komissio on neuvottelevassa Mercosurin kanssa sopimuksesta. Meillä on maanviljelijöillä maailmanlaajuisesti korkeimmat standardit, jonka mukaisesti he tuottavat elintarvikkeita. Sitten meillä on tuontia tämän rinnalla. Ja sitten kun esimerkiksi naudanlihaa tuodaan Brasiliasta, niin havaitsemmekin, että tuotu liha ei ole lähelläkään niitä standardeja, joita me vaadimme omilta tuottajiltamme. Tästä viljelijät ovat kovasti huolissaan Euroopassa. On tarve ruokkia maailman väestö. Ja aivan niin kuin täällä on jo todettu, meillä on myös mielessämme Dohan kierroksen jatko. Valitettavasti en ollut kuulemassa ensimmäistä osaa puheenvuorostanne, mutta eikö meidän pitäisi käyttää yhä enemmän modernia tekniikkaa? Eikö tähän pitäisi tarttua? Euroopassa esimerkiksi on sellainen tilanne, että me emme voi tuoda Yhdysvalloista GM-soijaa, kun sitten taas tuottajat kuitenkin tarvitsisivat soijaa esimerkiksi sikatuotannossa, sianlihatuotannossa ja kananlihatuotannossa. Emmekö me ikään kuin sulje silmämme todellisuudelta Euroopassa, kun muu maailma kuitenkin käyttää tällaista tekniikkaa? Kiitos. James. Kiitoksia James. Nyt liberaaliryhmän puolesta äh, varapuheenjohtaja Paulsen. Olkaa hyvä. Tack, herr ordförande, och ett oerhört stort herr Prodi. Kiitoksia kovasti. Haluaisin ensinnäkin kiittää professori Prodia. Och vårt eget ord. Jag ska ta upp en sak där jag inte... Haluaisin kuitenkin puhua erästä asiasta, josta en ole Prodin kanssa samoilla linjoilla – eli pääsystä maatalousmaihin. Tässä keskustelussa emme voi olettaa, että meillä tulee olemaan kylliksi uusia maa-aloja. Meidän täytyy selvitä niillä maa-aloilla, joita meillä jo on, ja käyttää niitä entistä paremmin. Emmekä voi mitenkään ostaa mitään lisäplaneettoja. Ei se ole mahdollista. Ja tässä haluaisin jatkaa siitä, mitä Santos kysyi. Eli voimmeko jatkaa eteenpäin sellaisessa maailmassa, jossa todella vain tuotetaan, tuotetaan, tuotetaan ja kulutetaan, kulutetaan, kulutetaan. Emmekö tarvitsisi uudenlaista kulutusmallia ja tuotantomallia? Tämä on äärimmäisen tärkeää sille, että voidaan taata kestävä maatalous tulevaisuudessa. Prodi puhui paljon vedestä ja liiallisesta maan käytöstä, mutta mitä meidän tulee tehdä? Me tuotamme tuottamasta päästöämme ja mistä saamme loppujen lopuksi sitten tarvittavan energian, mihin se menee, osittain metaanina ilmaan, mutta suurin osa päätyy loppujen lopuksi vesistöihin, saastuttaa niitä, ja siksi on hyvin tärkeää ymmärtää, että ympäristön saastuttaa sairastuminen päätyy sitten väärään paikkaan, eli elin- tai ravintoketjuun. Meidän täytyy saattaa energia oikealla tavalla maahan. Me tarvitsemme puhdasta vettä. Ja näin voisimme sitten taata hedelmällisen tuotannon koko maailmassa. Meidän on uskallettava nähdä kokonaiskuva. Tässä ei ole kyse siitä, kallistuuko joku tai muuttuuko joku monimutkaiseksi, monimutkaisemmaksi. Meidän täytyy löytää uusia tapoja toimia, mutta emme saa koskaan unohtaa, että kun puhumme ympäristöstä ja luonnosta, niin kyseessä on metsä ja maatalous, mutta ei oikeastaan paljon sen enempää. Kiitoksia. Ja nyt sitten vihreiden puolesta Martin Hosling. Ole hyvä. Ja Herr Brody, ich darf Sie auch im Namen der Grünen Niin, hyvä Brody, vihreiden puolesta minäkin haluaisin toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi. Esityksessänne otitte esiin sellaisia asioita, jotka ovat kaikkien huulilla kansainvälisesti, tai ainakin niiden tulisi olla mutta aina eivät valitettavasti ole. Aloittaisin ensinnäkin maan ostamisesta. Tämä on omiaan synnyttämään konflikteja paitsi Afrikassa myös Etelä-Amerikassa. Kansainvälisen yhteisön täytyy säännellä tätä maan ostoa. Muuten meille tulee sellaisia ristiriitoja, joita emme voi kontrolloida. 60 000 hehtaarista puhutaan, ja se tulee vaikuttamaan paitsi elintarvikkeiden tuotantoon, se tulee johtamaan myös siihen, että monissa maissa raaka-aineita aletaan käyttää pikemminkin polttoaineiden valmistamiseen kuin ruoan valmistamiseen. On myös sellainen seikka, eh, toinen seikka, johon tulisi kiinnittää huomiota. Olen yhtä mieltä siitä, että emme voi 50 prosentilla nostaa tuotantoa intensiivinen maanviljely on nyt kyllä saavuttanut rajansa ja ilmastonmuutos tarkoittaa sitä, että yhä vähemmän ja vähemmän maata on ö, viljeltävissä. Meidän tulisi korostaa sitä, kuinka me jaamme resursseja. Köyhyys ja elintarviketurvattomuus ovat asioita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Ö, köyhyys on nälän syy. Ja tämä johtuu osittain siitä, millä tavalla maataloustuotteita jaetaan. Albert Des on maininnut, että meidän ei tulisi ainoastaan keskittyä sellaisiin asioihin kuin Etelä-Amerikan soijanviljely Täytyy muistaa, että me tuomme paljon soijaa rehuksi. Sillä on paljon vaikutusta kansainvälisiin elintarvikemarkkinoihin. Toinen seikka, joka täytyy muistaa, on se, että tai meidän täytyy pohtia, onko meillä pitkällä tähtäyksellä varaa siihen, että me heitämme 30 prosenttia jopa ruoasta pois. Onko meillä varaa siihen, että 30 prosenttia prosenttia elintarvikkeista kehittyvissä maissa ei pääse koskaan ihmisten ruokapöydille, koska jakeluketjussa on ongelmia. Tällaisia asioita täytyisi ensin ratkaista ennen kuin ryhdymme puhumaan tuotannon kasvamisesta, kasvattamisesta. Me olemme keskittyneet kovasti ähm, maataloustukiin ja kehitystukiin vähemmän kehittyneissä, kehitysapuun vähemmän kehittyneissä maissa. Me olemme sitä mieltä, että maatalousmarkkinoita täytyy säännellä asianmukaisella tavalla ja niitä täytyy kansainvälisestä suojella. Maanviljelys ei ole mitään lyhyen aikavälin harrastelua, vaan se tarvitsee selkeitä pitkän tähtäyksen sääntöjä. Meidän täytyy ottaa myös tämä huomioon, kun kehitämme omaa politiikkaamme. Se on osa sitä. Ja kun nyt katsellaan sellaisia tapahtumia, kun katsotaan, mitä maailmassa on tapahtunut, niin näyttää vaikealta, että voimme ruokkia kaikki. Mutta jos me käytämme tehokkaasti ja reilusti resursseja globaalistikin, niin olemme jo oikeammalla tiellä. Spekulaatio on jo otettu esiin, G20-kokouksessa Sarkosi kiinnitti siihen huomiota mutta siitäkin huolimatta vääristymiä on paljon ja jotkut kalliit elintarvikkeiden hinnat johtuvat nimenomaan elintarvikkeiden, elintarvikkeilla spekuloinnista. Siksi tarvitsemme kansainvälisiä sääntöjä. Tarvitsemme vahvoja politiikkoja, joiden myötä voimme torjua ilmastonmuutosta, koska ilmastonmuutos on omiaan uhkaamaan viljelykelpoisia maita, erityisesti Afrikassa. Tällä alalla tulisi toimia. Grazie Martin. E Kiitoksia kovasti Martin. Ja nyt annan puheenvuoron professorille, jotta hän voi vastata niihin kysymyksiin, joita koordinaattorit, ryhmien koordinaattorit ovat esittäneet. Ja sen jälkeen kuulemme muita puheenvuoroja. Tiedän, että minun täytyy puhua todella lyhyesti. Tässä tuli esiin tärkeä kysymys siitä, miten puuttua keinotteluongelmiin. Meidän täytyy olla rehellisiä ja selkeitä. Kun tekniset ja taloudelliset suhteet eivät ole täysin määriteltyjä kansainvälisesti, kuten totesimme, ilman että meillä on mitään sellaista autoritaarista tahoa, joka voisi sanella maailman hallinnollista tilannetta maataloudessa, niin keinottelun puuttuminen on lähestulkoon mahdotonta, koska perusedellytys on se, että kaikki lähtevät mukaan tähän politiikkaan, tai että ainakin suurin osa maista näin tekee. Nyt meillä on G20, jossa eri maiden lähestymistavat ovat täysin vastakkaisia. Ranskalaisilla on mielestäni hyvin järkevä lähestymistapa, mutta jos nämä toimet eivät tule hyväksytyiksi kaikkialla, niin silloin ne eivät tuota tulosta joten lyhyesti sanottuna meillä on ristiriitainen tilanne globaalin markkinan, ja sen hallinnoinnin välillä, jonka kansalliset tahot haluavat pitää omissa käsissään. Ja tästä näkökulmasta minun on sanottava, että suoraan sanottuna ratkaisun löytäminen on todella lähestulkoon mahdotonta. Jotakin pieniä teknisiä mukautuksia varmasti voidaan tehdä, mutta lopullista ratkaisua tuskin saadaan. Analysoikaamme nyt vähän tätä kriisiä. Viisi kuukautta sitten tehtiin hienoja ratkaisuehdotuksia, mutta nyt pikkuhiljaa ollaan palaamassa lähtöruutuun. Joitakin teknisiä muutoksia liittyen tiedotukseen ja avoimuuteen on tehty, mutta mitä tulee keinotteluun, keinottelutoimintaan ja johdonnaisiin, niin vaikka nimet ovat ehkä muuttuneet, niin keinottelun ulottuvuus ja selkeästi rahoituksellinen näkökulma on irrottautunut täysin todella, todellisuudesta ja tässä on palattu lähestulkoon entiselle tasolle. Nyt meidän täytyy ymmärtää, että joko meillä on voimaa antaa päätös, päätöksenteko, äh, päätöksenteko yhdelle taholle tai yhdistää voimat eri maissa tai epäonnistumme. Tämä on hyvin selkeä maailmanlaajuinen kuva. Esimerkiksi Yhdysvallat, jotka hyötyvät nykytilanteesta. Ne eivät halua uudistusta. Myöskään Kiinalla eikä Intialla ole tällaista etua ajettavanaan, koska joidenkin, joidenkin vuosien kuluttua ne saavat paljon enemmän irti tilanteesta kuin nyt. Eli joko lähdemme maailmanlaajuiseen hallinnointiin tässä tilanteessa, tai sitten meidän on aivan turha odottaa mitään konkreettisia suuria tuloksia. Ja pyydän anteeksi, että puhun nyt näin suoraan. Sitten tuli esiin monia muita kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että nykymalli ei ole kestävällä pohjalla. Tästä olen täysin yhtä mieltä. Ensinnäkin täytyy puuttua todella pontevasti tähän varojen tuhlaamiseen ja siihen, että miten ihmiset kuluttavat. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kulutustottumuksia täytyy muuttaa En tiedä kuitenkaan, miten tietty maatalousohjelma nyt voisi saada tällaisia eettisiä ongelmia aikaan. Tämä ei ole mikään hintoihin liittyvä muutos, vaan paljon syvällisempi ongelma. Mutta meidän täytyy tunnustaa kuitenkin objektiiviset rajat, joita toiminnallamme on. Tähän liittyy kuitenkin asia, jonka haluaisin tuoda selkeästi ilmi. Me tuotamme, tuotamme ja tuomme, Paulsen sanoi näin. Ja pitäisi tavallaan jarruttaa tilannetta. Mutta toistan vielä, että Kyllä minä periaatteessa ymmärrän, mitä sanotte, mutta elintarviketottumusten muuttaminen on oikeastaan oikeus. Ehkä en täysin pysty analysoimaan tilannetta, mutta kun katsotaan eurooppalaista tutkimusta, niin on tärkeää, että maataloustutkimusta todella tehostetaan. On tällaisia tutkimusperheitä, tutkimusaloja, ja maatalouden tutkimus on jätetty syrjään. Meillä on ideologioita, jotka liittyvät GMOihin ja muihin. Ne ovat jääneet huomiotta ja maataloustutkimuksen määrä on prosentuaalisesti vähentynyt uskomattoman paljon. Joten tähän väliin kyllä suosittelisin, että tilanteeseen puututtaisiin. Sitten tämä land grabbing eli maiden ostaminen on ongelma, joka syntyy poliittisten päätösten kautta. Ne menevät pidemmälle kuin maatalouspolitiikka. Jos katsotaan, tässä nyt Kiina ja Intia, jossa on yli miljardi ihmistä kussakin. Ja vuosisadan puolivälissä siellä tulee olemaan lähestulkoon 1,7 miljardia ihmistä näissä maissa, niin jo se osoittaa, että elintarviketurvallisuuden tulee olla politiikan keskiössä. Ja se, että puhutaan lisämaista, maa-alueista, jos näillä mailla ei ole riittävää maataloustuotantoa, niin tästä tulee todella strateginen ja välttämätön poliittinen aihe. Meillä on globaaleja mallin muutokseen liittyviä ongelmia, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Jos katsotaan maa Ja Tästä tulee todella tällainen hillitsemätön poliittinen voima. Jos näihin ei puututa, niitä ei todella pystytä kaitsemaan. Maiden vuokrauksessa on aina maita, joilla on etuja, että ruoan hinta on korkealla – enkä puhu tässä nyt vain Kiinasta, vaan ehkä juuri Persianlahden maat olivat ensimmäisiä, jotka lähtivät näille linjoille, koska vesiongelmat ovat siellä etualalla ja heillä on kuitenkin hyvät taloudelliset mahdollisuudet puuttua tähän. Se, että ei ole maailmanlaajuista hallinnointia, on ongelma, joka näkyy kaikkialla, kaikilla elämänaloilla. Ja tämä on mielestäni suuri ongelma. Ja se liittyy historiallisesti vallan muutoksiin, johon liittyvät taas sitten nämä aikaisemmin kuvailemani ristiriidat. Kiitoksia professori Brody. Nyt jatkamme sitten kysymyksillä. Meillä on niin paljon erilaisia näkemyksiä ja asioita, joihin puuttua, että 14 parlamentin jäsentä ovat pyytäneet nyt puheenvuoroa. Meidän täytyy tässä hieman rajoittaa puheenvuoroaikoja, koska meillä on aikaa yhteydestä 30-40. Sitten sali täytyy tyhjentää. Mark Tarabella ensin. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa Romano Brodi, meillä on ilo saada kuulla teitä ja käydä tätä keskustelua. Nostaisin esille Jacques Delorsin puheet. Hänkin on komission entinen puheenjohtaja. Hän on mukana ajatushautomossa Notre Hope, Eurooppamme, ja Michel Barnier, joka on tällä hetkellä komission jäsen mukaan, mutta joka on ollut myös maatalousministeri. Hänkin on kuvailut niitä mekanismeja, joista te puhutte. Nyt pitäisi jollakin tavalla muuttaa suuntaa. Te itse esititte kaksi toteamusta. Jos me jatkamme nykyisellä politiikalla, niin ajaudumme vajeeseen. 2050 maailmassa on jo 9 miljardia asukasta Tällä hetkellä äh, meillä on puutteita ja tästä olette täysin oikeassa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että maataloudessa päästään äh, päästään kansainvälisistä järjestelmistä ikään kuin eteenpäin. Meillä on Dohan kierros, komissio niin ikään tekee ehdotuksiansa, esittelee hankkeita kahden välisiksi sopimuksiksi ja luonnollisesti ne kattavat myös maatalous kysymykset niin, että elintarvikkeet voivat väestön tarpeen mukaisesti liikkua maailmanlaajuisesti. Eikö maatalous pitäisi saada pois näistä kansainvälisistä tai kahdenvälisistä sopimuksista ja suosia maailmanlaajuisesti alueellisia sopimuksia niin, että ne olisivat kauppasopimuksia, elintarvikkeiden kauppasopimuksia? Tässä puhun nimenomaan vähemmän kehittyneistä maista. Sitten maa-alueiden ostaminen, rohmuaminen suorastaan, josta puhuitte. Millä tasolla te näette tämän ongelman ja sen mahdollisen ratkaisun etsinnän? Pitäisikö se toteuttaa G20 rikkaiden maiden kesken vai pitäisikö antaa kenties demokraattisempi rooli YKlle ja sen päätöksenteolle vai pitäisikö pohtia jonkinlaista muuta rakennetta? Haluaisin kuulla näkemys, näkemyksenne tästä asiasta. Millä tavalla voitaisiin vaikuttaa maailmanlaajuisiin rahoitusvälineisiin? Ajattelen tässä IMF ja sitä, että voitaisiin suunnata tuet valtioille niin, että otettaisiin huomioon väestön tarpeet, perustarpeet. Ensinnäkin elintarvikkeet, juomavesi, nämä ovat perustarpeita, ruoka ja juoma. Ja ennen kuin keskitytään vaikkapa liikenneinfrastruktuurin kehittämiseen, niin eikö pitäisi ensin huomioida investoinnit äh, maatalouteen, elintarviketuotantoon, kauppavaihtoon alueellisesti? Kiitos puheenjohtaja. Grazie Mark. Adesso Michel... Kiitoksia. Seuraavaksi Michel Danten ja sitten Dorfman. Merci, monsieur le Président. Merci, euh, professeur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos professori Brody puheenvuorostanne. Haluaisin esittää kaksi kysymystä, jotka liittyvät kahteen aivan eri kysymykseen. Ennustaminen on kovin vaikea taiteenlaji. Te olette ollut komission puheenjohtaja vuosituhannen vaihteessa. Olette olleet johtamassa keskusteluja nykyisen ohjelmointikauden alussa. Ja noina aikoina maailmanmarkkinoille tuli suuria asiakkaita, ajatellen tässä Intia ja Kiinaa. Tätä ei pystytty ennakoimaan tai ennustamaan. Nyt näin jälkeenpäin ajateltuna, voitteko selittää vuosien 2000-2003 analysointivaihetta ja siinä tapahtuneita virheitä? Oikeastaan 2004-2005 tilanne räjähti meidän kaikkien kasvoille, kun riisi sitten puhkesi toden teolla vuonna 2007. Euroopassa me olemme kehitelleet ja olemme ylpeitä elintarviketuotantomallista, joka on varsin sofistikoitunut. Meillä on normit niin, että voimme taata elintarviketuotannon standardit kuluttajien kannalta. Tulevina vuosina meillä on kuitenkin sellainen elintarviketuotannon tarve, että oma tuotantomallimme ei ole enää kestävä ja, ja se ei enää toimi maailmanlaajuisesti. Grazie Michel Dorfman e poi... Seuraavaksi Dorfman ja sitten Jose Bobe. Sì, grazie Presidente. Grazie signor Professore per eh, Kiitoksia professorille, kiitoksia näistä äärimmäisen kiintoisista ajatuksista. Te viittasitte maailmanlaajuiseen ja Euroopankin laajuiseen maan menetykseen. Maan menettäminen johtuu muun muassa siitä, että maan viljely ei ole enää tuottoisaa. Maata ei enää haluta viljellä koska se ei ole tuottavaa. Kun ajattelen Italiassakin niitä satoja, tuhan, satoja ja tuhansia hehtaareja, jotka on hylätty, koska muun muassa apenniineillä ja muualla ei enää haluta viljellä maata. Ja siksi todellakin haluaisin tietää, että onko ymppimme menossa oikeaan suuntaan. Meidän täytyy keskeyttää tämä ilmiö, joka liittyy myös sukupolviin eli vanhevat vielä jatkavat maanviljelystä, mutta nuoret eivät enää halua jatkaa, menevät muualle. Ja tämä maan, viljelykelpoisen maan hylkääminen on asia, jota, josta ei juurikaan puhuta, eikä sitä korosteta riittävästi. Me kuitenkin tarvitsemme tätä maata, joten meidän täytyy puhua tästäkin asiasta. Ja aivan oikein myös totesitte, että hinnat varmasti tulevat kallistumaan, siis maataloustuotteiden hinnat niin Euroopassa kuin kansainvälisestikin. Ja pohdiskelenkin tässä, että onko tämänhetkinen YMP oikea vastaus ongelmiin. Mm, hinnat nousevat, raaka-aineet nousevat. Myös tällä mantereella on alueita, joissa raaka-aineet nousevat. Ja sitten viittasitte tekniseen kehitykseen. Valitettavasti toisin kuin muut sektorit, muilla sektoreilla, niin maatalouden alalla ei haluta ottaa vaarin teknisestä kehityksestä, halutaan käyttää ammuvainaan aikaisia menetelmiä. Joten se, mielestäni, se on mielestäni valitettavasti aivan liian yleistä. Kiitoksia kovasti Dorfman ja sitten Jose V, joka on varapuheenjohtaja ja sitten Nikulesku, toinen varapuheenjohtaja. Monsieur Prodi. Eh, Herra Prodi, haluan kiittää teitä paikallaolostanne. Todellakin arvostin puheenvuoronne kovasti. Minulla olisi pari-kolme kommenttia en lähde toistamaan kollegoiden toteamia asioita, vaan kaksi, kolme muuta kommenttia. Puhuitte siitä, että meillä on tarve ruokkia maailman väestö. Ja samanaikaisesti on tarve myös säännellä tilannetta kansainvälisesti. Ettekö usko, että tämä kysymys on sellainen, josta ei pitäisi neuvotella G8 eikä G20, vaan pikemminkin YKssa. Jos me haluamme todellista sääntelyä, niin ensinnäkin täytyy vahvistaa YK-tasolla oikeudet. Meillä on oikeus elintarvikkeisiin, ruokaan, joka on tunnustettu. Tämä on hyvä asia, mutta se ei ole riittävää. Sen takia kansainvälisesti on yhä enemmän ihmisiä, mukaan luettuna YK erikoisraportoija, joka on aivan selkeästi todennut, että pitää tunnustaa oikeus elintarvikesuvereniteettiin niin, että maat pystyvät suojautumaan monikansallisia saalistajia, riistäjiä vastaan. Jos ensin ei käydä poliittista keskustelua, niin ei voida myöskään ottaa käyttöön välineitä, teknisiä välineitä, joiden kautta politiikkaa toteutetaan – nyt on todellinen tarve poliittiselle tahdolle YKssa niin, että elintarvikesuvereniteetti tunnustetaan oikeudeksi. Toinen seikka. Kyse on tuottavuudesta. Olette aivan oikeassa. Meillä on ongelmia tuottavuudessa, mutta tuottavuusongelmat eivät koske oikeastaan Eurooppaa tai Yhdysvaltoja, vaan eteläisiä maita. Siellä on järkyttävä vääristymä. Näissä maissa useista syistä Toki hehtaareja olisi, mutta tuottavuus on ongelma. Potentiaalia kyllä on, mutta vaaditaan kehitysapua ja äh, tuotannon suojelua. Kyse on YK vastuussa, vastuusta tässäkin asiassa niin, että se toimisi siihen suuntaan, että tätä puolta voitaisiin vahvistaa. Kolmas seikka, joka liittyy tutkimukseen tutkimusta täytyy kehittää, mutta tässäkin asiassa täytyy huomioida se, että niin kuin totesin, Afrikan maissa tuottavuutta täytyy pystyä parantamaan Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa niin ikään. Kyse on hyvin yksinkertaisista tekniikoista, jotka täytyy ottaa käyttöön tietyillä alueilla kyllä tuottavuuden lisäämismahdollisuudet olisivat moninkertaiset, jos nämä tekniikat otettaisiin käyttöön. Haluan kiittää puheenvuorostani vielä kerran ja loppuun totean toiveen siitä, että toivottavasti maatalousvaliokunta on rohkea äänestyksessään tänään iltapäivällä niin, että se tukee yhteisen maatalouspolitiikan muutosta oikeaan suuntaan. Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Nikolescu sitten Sikireski. Hyvä professori Prodi, haluan minäkin kiittää teitä äärimmäisen kiintoisesta esityksestänne. Haluan puhua kahdesta asiasta. Kun puhumme elintarvikepulasta, niin usein viittaamme köyhiin maihin – Tämä ongelma kuitenkin koskee monia muitakin. Hiljan eräs japanilainen pankki teki luokituksen niistä maista, jotka kaikkein eniten joutuvat hintojen heilahteluiden ähm, uhreiksi. Äh, tarkasteltiin äh, näiden maiden maataloustuotteiden hintoja ja kotitalouksien tuloja ja näytti siltä, että 27 EU-maan joukossa oli kolme, eh, neljä, jotka eh, olivat vaikutuksen kohteena Slovenia, Kreikka, Romania ja Bulgaria. Ja myös Kroatia olisi vaikutuksen kohteena. Nobel-palkinnon voittaja De San on sanonut, että eh, meidän ei tulisi enää kärsiä nälkää tulevina aikoina, mutta tämä ei välttämättä toteudu. Onko ö, YMP enää tehokas, jos me jatkamme tällä tiellä? Professori proodi te puhuitte myös maan käytöstä. Minun maassani on valtavasti käyttämätöntä maa-aluetta, mutta meillä ei ole sen enempää tahtoa kuin työvoimaakaan tehdä tästä maasta viljelykelpoista. Mielestäni maatalouspolitiikan tulisi taata parempi tasapaino tukien, etelän ja pohjoisen tukien välillä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti. Nikulesku, nyt Siki Reski saa puheenvuoron. Ja sen jälkeen Elisabeth Jekel. To wyjątkowy dobry zbieg okoliczności, że pana wystąpienie... Puheenjohtaja, on todellakin tilanne sellainen, että te keskustelette kanssamme juuri tänään, kun me olemme valmistautumassa äänestämään äh, maatalouspolitiikan uudistuksesta. Kuulemme hyvin rohkeita sanoja professorin suusta, professorin, joka on ollut myös komission puheenjohtaja. Professori Prodi, jos olisitte nyt komission puheenjohtaja, toistaisitteko juuri äsken sanomanne puheenvuoron? voin oikeastaan arva, arvata, mikä vastauksenne on tähän kysymykseen. Politiikka on politiikkaa, mutta minusta me politiikassa, meillä ei ole riittävästi visioita. Onko tämä haaste meille todellakin niin valtava kuin minkälaisena se näyttäytyy? budjettiehdotuksenne olivat silloin, kun te olitte vielä komission puheenjohtajana 0, prosentin kymmenesosia. Mutta joka tapauksessa teidän puheenvuoronne tänään on aivan loistava. Tietty puute kuitenkin teidänkin puheenvuorossanne oli nimenomaan se, että tuottavuuden ja tulotason välillä on myös jonkinlainen yhteys. Miten ihmiset tekevät niin kovasti työtä, mutta kuitenkin saavat loppujen lopuksi niin heikon elannon verrattuna muihin palkansaajaryhmiin. Totta kai tilanteeseen heijastuvat elintarvikkeiden matalat hinnat. Jos hinnat ovat alhaalla, niin kunnioitustakaan elintarvikkeet eivät sitten saa. Miten voitaisiin muuttaa ajattelutapoja maailman rikkaiden keskuudessa kun ajattelemme julkisia hyödykkeitä ja elintarviketuotantoa. Te ette, te ette niin ikään puhunut riittävästi elintarvikkeista ja terveydestä ja niiden välisestä yhteydestä. Nyt pitäisi jo, ri, äh, pitäisi jo siirtyä äh, maatalouspoliittisista painotuksista, näkökulmasta siihen, että kyse on maailman väestön ruokkimisesta. Onko nyt sitten G8 vai G20, joka asiaa hoitaa, vai kenties YK on instanssit, mutta joka tapauksessa kriisiolosuhteissa maan viljelykseen tarvitaan säätelyä. Meillä on rahoitusmarkkinoilla säätelyelimiä, eikä tätä pelästellä tai kummastella. Meillä on säätelyä muillakin aloilla. Miksi me pelkäämme puuttumista tilanteeseen ja valvontaa pelkäämme maatalousalalla niin paljon? Kysehän ei ole siitä, että muutettaisiin vain parametreja tai tekniikkaa, vaan maanviljelys on pitkälti riippuvainen myös ulkoisista tekijöistä, kuten ilmastosta. Meidän täytyy valvoa, sitä ei pidä pelätä suotta. Ja lopuksi Ilman muuta me tarvitsemme sitä, että tutkimukseen panostetaan maankäytön suhteen, elintarviketuotannon suhteen. Meillä on innovaatioita, joita me emme kovinkaan syvällisesti ymmärrä. Maan maanviljelyksessä ja elintarviketuotannossa kuitenkin tehdään paljon tieteellistä tutkimusta ja sitä tarvitaan toivon, että maailmanlaajuisesti poliitikot omaksuisivat lähestymistapanne. Assolutamente puntuale, visto considerato che la commissione Prodi... Niin. Komi, ö, Prodi samoin kuin Fischler aikoinaan oli ympin ö, synnyt, synnyttäjiä. Nyt annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa lämpimästi myös professori Prodi. Te toitte esiin kokonaisen kirjon ajatuksia, joita pohtia. Ja tämä varmasti tekee meille hyvää, jos kukin tahollaan ja sitten vielä kerran yhdessä valiokunnassa tällä kävisimme läpi näitä asioita. Konkreettinen kysymys Brodille. Te olette olleet läsnä kansainvälisen kaupan areenoilla. Ja teitte aivan selväksi sen, että Doha-neuvottelukierros on oikeastaan heikko joka ei ole johtamassa tällä hetkellä mihinkään. Tästä syystä ehkä myös muistakin syistä Euroopan unioni neuvottelee tällä hetkellä useista kahdenvälisistä sopimuksista, kauppasopimuksista eri valtioiden kanssa. Miten suhtaudutte tähän kysymykseen? Henkilökohtaisesti mielestäni nämä kahdenväliset ongelma- äh, sopimukset ovat ongelmallisia, koska ne eivät ota huomioon kokonaiskuvaa, koska niillä ehkä ratkaistaan joitakin yksittäisiä ongelmia tai ehkä ei, mutta ei kuitenkaan näitä kaikkia laajoja kysymyksiä, joita toitte esiin. Ne jäävät näissä neuvotteluissa taka-alalle. Elisabeth. Kiitoksia kovasti. Sitten Mac Guinness. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös professori Boodille. Muistaakseni kahdesti mainitsitte esityksessänne moraalisen velvoitteen kysymyksen. Voisitteko ehkä puhua tästä hiukan enemmän? Koska olisi hyvä, jos käyttäisimme tätäkin konseptia hiukan useammin. Me olemme alkaneet käyttää sitä pankkiyhteyksissä, ja toden tottakin meidän tulisi käyttää sitä myös silloin, kun puhumme elintarvikkeiden saatavuudesta. Miten me siirrämme moraalin asetuksiin? Se on hyvä kysymys. Toinen kysymys tutkimuksesta ja kehityksestä. Mielestäni meidän täytyy, minä olen muuten täällä Prodi, minun mielestäni meidän täytyy olla hyvin selkeitä, kun kun puhumme tutkimuksen rahoituksesta. Näyttää siltä, että tietyt maat ovat lopettaneet voittaneet maatalouden tutkimuksen julkisen rahoittamisen. Ja meidän täytyy keskittyä uudestaan tämän tutkimuksen julkisen rahoittamiseen niin, että, että tätä rahaa on saatavilla julkisesti pikemminkin kuin että yritykset ää, rahoittavat tutkimusta, koska se saattaa olla vaarallinen tie. Minusta meidän täytyy puuttua tähän kysymykseen. Toinen seikka, joka on mainitsemisen arvoinen, on tämä on ihan selvää, että rikkaat eivät koskaan nälkiinny, eivät rikkaissa eivätkä köyhissä maissa. Mutta meillä on nyt dilemma. Jos minulla on nälkä ja minulla on neljä ää, lasta, niin minä varmasti vaikka hyökkään jonkun kimppuun e, saadakseni lapsilleni ruokaa. Ja olen ihan varma siitä, että maailmassa tullaan soti, sotimaan, jotta saadaan ruokaa ja vettä. Ja kyllä meidän täytyy ihan omien etujemmekin vuoksi saada aikaan hyvä tasapaino niin, että elintarvikkeiden turvallisuus, elintarvikkeiden saatavuus ja tuottaminen olisivat enemmän esillä. Minusta tämä asia on hiukan päässyt unohtumaan meiltä ja se on vaarallista. Ja lopuksi me olemme hiukan ylimielisiä täällä Euroopassa, kun puhumme tästä maan rohmuamisesta. Mutta kun ajattelemme elintarvikkeiden tuottamista, niin kyllä me tarvitsemme maata Euroopan unionin ulkopuolellakin, paljon maata, jotta voimme ruokkia itseämmekin. Joten tähänkin asiaan täytyy paneutua globaalisti, miten voimme ratkaista tämän ongelman. Me tiedämme, mitkä ongelmat ovat, mutta emme näe ratkaisuja. Grazie Mariad. Onorevole e on seuraava ja sitten Mr. Prodi, you... Kiitos professori Prodi mainitsitte sen, että monet maat ovat äh, lopettaneet elintarvikkeiden viennin. Kuulostitte hieman skeptiseltä sen suhteen, miten VTOssa tähän suhtaudutaan. Jokaisen maan velvollisuus on varmistaa se, että väestölle on ruokaa. Ja maat kieltävät viennin, jos äh, vaara on olemassa, että ruoka ei riitä. Ja ihmisethän turvautuvat anarkiaan, jos perän jälkeen monta päivää jää ruokaa saamatta. Tietysti sitten keinottelijat tarttuvat tilanteeseen ja hyödyntävät tilannetta omaksi hyödykseen. Aivan niin kuin Nikolson totesi, katson, että me emme itse asiassa puhuneet varsinaisesta kuumasta perunasta, niistä tiettyistä ratkaisuista, joista pitäisi puhua meillä on vähenevät resurssit, tuottoa on saatava lisää, tuottavuutta on saatava lisää. Oikeastaan te ette palannut siihen varsinaiseen asiaan, joka minusta olisi ratkaisun ydin. Vastentahtoisuutenne puhua tästä voi johtua kenties siitä, että Jose Pove vihreästä ryhmästä, hyvin vaikutusvaltainen henkilö, istuu siellä teidän vieressänne, mutta kenties pitäisi tähän riskiin kuitenkin tarttua. Toinenkin vihreä siellä, Hela Hausling, olen iloinen, että palasitte. Kenties aavistelitte, että mainitsen nimenne. Hän puhui haaskaamisesta, jätteistä. Hänellä on tässä kyllä ihan hyvä pointti, mutta ratkaisujakin pitäisi löytää jätteitä voitaisiin käyttää, tähteitä voitaisiin käyttää sikojen ruokkimiseen. EU-säännöt e ovat kieltäneet tämän, mutta minun mielestäni tämä pitäisi olla mahdollista ja sitä pitäisi tehdä, mutta luonnollisesti sääntöä tarvitaan. Martin ei pidä soijan tuonnista, niin kuin hän on usein otteeseen todennut. Soijaa voitaisiin tuoda vähemmän, jos ei dumpattaisi niin paljon ö, kaloja mereen sitä voitaisiin käyttää äh, kalajauhoksi niin, että saataisiin eläintuotantoon proteiineja. Miksi emme voisi elvyttää uudelleen henkiin äh, tätä jauhoteollisuutta niin, että saataisiin eläinrehua? Meidän pitää vain jättää sitten märehtiä tämän prosessin ulkopuolelle. Kerrankin pitäisi olla rakentava. Grazie, kiitoksia. Sitten Jaar ja sen jälkeen edustaja Proodi. Ja, dank, professor Prodi, für ihren... Kiitoksia Prodi mielenkiintoisesta esityksestänne ja johtopäätöksistänne. Kollegat ovat esittäneet jo useita kysymyksiä, joista halusinkin puhua. Ehkä yksi asia jäi tässä huomiotta, Te sanoitte aivan oikein, että meidän täytyy puuttua hintavaihteluihin, koska suuret vaihtelut tuovat epävakautta markkinoille. Tämä on aivan oikein, mutta me olemme myös sanoneet, että maanviljelijöitä on kritisoitu, koska he ovat tuotetukien takia pilanneet maailman markkinahinnat, mutta vientitukia ei juurikaan enää ole. Ja tämä johtaa tietysti myös siihen, tämä on tällainen matemaattinen kaava, että maailmanmarkkinahinnat nousevat maataloustuotteissa ja ne tulevat nousemaan myös olipa hintavaihteluja tai ei. Ja hieman näin kysymykseni on, että jos olen nyt ymmärtänyt markkinatalouden oikein, niin silloinhan kasvavat hinnat, niiden tulisi lisätä tuottavuutta. Ja jos tätä ei osata käyttää hyväksi, niin, että saadaan mukautettua, tai ehkä tätä pitäisi käyttää niin, että kehitysmaissa saataisiin mukautettua maataloutta, eikö toisin sanottuna länsimaissa ole tehty omat kotitehtävät. Kuitenkaan tällaista itsensä ylläpitävää alueellista maataloutta ei kaikkialla ole saatu aikaan. Vittorio Pro. Kiitoksia. Sitten Vittorio Prodi ja sitten Marcejowski. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Romano. Haluaisin puhua ongelmasta, joka on ikään kuin lisänä sille, josta on tähän mennessä puhuttu. Puhun nimittäin Nimittäin ilmastonmuutoksen sopeutumisesta ja maan muokkaamisesta, jota täytyy toteuttaa, jotta voidaan sopeutua tähän muutokseen. Viittaan muun muassa niihin hyvin intensiivisiin sateisiin, jotka edellyttävät sitä, että voidaan käyttää maata niin, että vesi voi päästä takaisin pohjavesiin. Tämä on erittäin tärkeää maatalouden kannalta. On erittäin tärkeää, että muistamme tämän asian, tämän ongelman ja puutumme siihen. Ja sitten meidän täytyy kiinnittää huomiota alueisiin. Esimerkiksi satelliittien avulla voidaan valvoa esimerkiksi alueiden maaperän terveyttä ja voidaan valvoa maaperän tilaa niin, että voidaan sitten mahdollisimman käyttää sitä mahdollisimman hyvin elintarvikkeiden tuottamiseen. Tulisi myös ymmärtää, kuinka voimme paremmin torjua äh, aavikoitumista. Ja kun puhumme, samalla kun puhumme tästä maan rohmuamisesta, niin meidän tulisi myös puhua aavikoiden rohmuamisesta – monet, täytyy muistaa se, että monet ihmiset joutuvat nälän vuoksi jättämään kotikontonsa ja muuttamaan muualle. Eli kyse on myös infrastruktuurin hallinnointiongelmasta. Ja nämä ovat kaikki äärimmäisen kiintoisia asioita. Ja sitten vielä viittaisin maan parantamiseen. Meillä on 10 000 neliömetriä saastunutta maata – olisi hyvä, jos voisimme toteuttaa sellaisia maanparannusohjelmia, jotka johtaisivat siihen, että pikkuhiljaa voisimme palauttaa tämän maan alkuperäisen käyttöön. Kiitoksia kovasti. Ja sitten annan puheenvuoron varapuheenjohtaja Vasevauskille. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Puheenjohtaja. seitsemän vuotta sitten jäitte mielemme siinä mielessä, että korostitte 1,24 eh, eh, prosentin osuutta. Ja sitten tämän jälkeen leikkauksia on tapahtunut huimasti. Elintarviketurvallisuuden näkökulmasta olisimme voineet saada aikaiseksi paljon enemmän, jos raha olisi ollut enemmän käytössämme. Nyt monet sanovat, että yhteistä maatalouspolitiikasta on leikattava, ja jotkut taas sanovat, että ei vaan pidetään rahoitus ennallaan. Juurikaan ei kuulu ääniä, jotka vaatisivat lisärahoitusta. Mutta toden totta, lisärahoitusta tarvitaan. Mitä me emme saa aikaiseksi, jos rahoitus ei kasva? Toteamukset siihen suuntaan, että pitäisi pysyä ennallaan rahoituksessa, eivät voi olla valideja, koska tarpeita on niin paljon enemmän. Vuonna 2004 ennen elintarvikekriisiä, joka alkoi vuonna 2007, ennen kuin hinnat räjähtivät ja ennen kuin kaikki haasteet nousivat tällä tavalla esille – ennen kuin kuulimme ennusteita siitä, että elintarvikkeiden määrää pitää saada kasvatettua 50 prosentilla lähivuosina. Miten me voisimme lisätä tuotantoa tässä määrin? Nyt me todellakin olemme siinä tilanteessa, että tuotantoa on nostettava näinkin huimasti. Maatalousmaita eh, hylätään, jätetään käyttämättä tietyissä maissa. Mikä on tilanne uusissa EUn jäsenvaltiossa, jossa viljelijät saavat vaikkapa 100 euroa tietyltä maa-alalta? Maalta pako on kovin kiivasta siellä, eli kyllä investointia tarvittaisiin. Meidän täytyisi toimia niin, että voitaisiin myös uusissa jäsenvaltioissa kulut saattaa sille tasolle, että elintarviketuotanto ja maanviljelys säilyisi. Vielä kerran kiitos professori Prodi eh, toimistanne aikaisemmin ja toivottavasti pääsemme yhtä hyvään tilanteeseen tälläkin kertaa. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Morvelle ja sitten viimeiseksi Sergio Silvestris. Kiitoksia kovasti. Täällä Euroopan parlamentissahan me olemme kaikki valittuja poliitikkoja ja meidän tehtävämme on edustaa eurooppalaisia ihmisiä. Syy, että sanon tämän, herra Prodi, on se, että en halua, että te lähdette täältä kotiin ajatellen, että eurooppalaiset olisivat yhtä mieltä tämän maailman hallinnoinnin ajatuksen kanssa – on miljoonia, jotka ajattelevat, että tämä sana hallinto, governance, on pelottava, eikä sitä voida hyväksyä, koska sillä ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Miljoonat meistä ovat sitä mieltä, että on huono ajatus viedä vielä vain enemmän enemmän valtaa pois ihmisiltä ja kaivaa kuilu ihmisten ja päätöksentekijöiden välillä ja kasvattaa sitä entisestään koska päätöksiä tällä tavalla päätöksenteko viedään pois ihmisiltä kouralliselle virkamiehiä, byrokraattia, jotka eivät ole tilivelvollisia kellekään ja tekevät työnsä täysin epäavoimesti. No, tämän sanottua, niin haluaisin herra Prodi kysyä, oletteko te ja teidän aivoriihenne, oletteko te pohtineet mm, muu toista vaihtoehtoa, täysin vaihtoehto, vaihtoehtoista vaihtoehtoa, nimittäin se, että annettaisiin ihmisille takaisin päätösvalta. Niin, että ihmiset voivat tehdä päätöksiä tärkeistä asioista, muun muassa ruoasta. Oletteko te ajatelleet, että samanaikaisesti kun globalisaatio yltyy ja valta keskittyy, niin meidän tulisikin ehkä siirtyä kohti paikallistamista, vallan hajauttamista takaisin ihmisille. Bove puhui elintarvikesuvereenisuuden ajatuksesta. YKssa paljon puhutaan siitä, että elintarvikesuvereenisuuden tulisi olla ihmisoikeus. Bove puhui myös maakysymyksestä, maan hallinnasta. Mutta tämä elintarvikesuvereenisuus tarkoittaa myös sitä, että paikallisten yhteisöjen voisi, pitäisi voida päättää, mitä tuottavat, miten ja miten haluavat myydä ruokaansa. Ja kuluttajilla, yksilöillä olisi myös oikeus saada terveellistä ruokaa, ei mitä tahansa pöperöä, vaan terveellistä ruokaa, joka on paikallisesti kasvatettua, tuotettua, tuoretta, hyvää ruokaa. Eikö olisi hyvä ajatus, herra Proodi, antaa ihmisille takaisin päätösvalta siitä, miten elintarvikkeita tuotetaan ja kulutetaan ja unohdetaan tämä ajatus siitä, että maailmanhallinnoilla lopetetaan demokratia kokonaan. E Kiitoksia. Sitten Sergio Silvestris ja sitten puheenvuorot päättyvätkin siihen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Parodi siitä, että tulitte paikalle ja että kiinnititte huomiota näihin meille äärimmäisen tärkeisiin kysymyksiin. Ja kiitos ennen kaikkea hyvästä ajoituksesta, koska on todella hienoa, että käsittelemme näitä kysymyksiä nyt sen aattona, että maatalousvaliokunta on tekemässä päätöksiä juuri näistä asioista. Kiitoksia kaikista tiedoista, joita teiltä saimme. Haluaisin kiinnittää huomiota ne kahteen kysymykseen. Te puhuitte maa-ongelmasta ja olen, olen yhtä mieltä määritelmästä siitä, että mm, planeetan köyhillä alueilla syntyy vääristymiä, alueilla, joissa on suurta kasvua. Prodi muistutti myös siitä, että maiden hylkääminen on tärkeä asia kun katsotaan ilmastonmuutosta, tämä aiheuttaa suuria heikkouksia. Tähän liittyen haluaisin kiinnittää huomiota ne kolmanteen kysymykseen, jota koetaan Italiassa. Tällainen maiden rohmuaminen ei oikeastaan liity kovinkaan paljon maatalouteen. Valitettavasti olemme nähneet ilmiön, joka on lisääntynyt viime kuukausina. Maatalousyritykset jotka menevät konkurssiin, niiden maat myydään huutokaupassa sellaisille yrityksille, jotka on luotu aivan muutaman päivän ennen tätä ja ne eivät mitenkään liity maatalouteen ja niitä on hyvin vaikea valvoa. Esimerkiksi pieni kunta, jolla on paljon maita, kuten Taranto, eivät tällaiset kunnat pysty todella valvomaan sitä, mitä niiden mailla tapahtuu kun maita on niin paljon ja kunta on pieni. Joten tässä on suuria riskejä siitä, että tuottavat yritykset luopuvat näistä maista ja sitten mailla aletaan toteuttaa aivan uudenlaisia toimia. Tämän halusin tuoda esiin. Tätä todella täytyy pohtia. Tähän puhuittekin maahan liittyvistä ongelmista. Sitten elintarviketurvallisuus. Olen yhtä mieltä kanssanne huomioistanne liittyen siihen, että tutkimukseen täytyy kehittää, panostaa entistä enemmän ja täytyy taata tiettyjä näkymiä sille, mutta vuosi sitten puheenjohtaja De Castron kanssa pohdimme ja järjestimme elintarvikkeiden tuhlausta käsittelevän mielenkiintoisen kuulemisen. 20 prosenttia maataloustuotteista menee hukkaan kehittyneissä maissa. Ja professori, tiedätte paremmin kuin minä, että 20 prosentilla voitaisiin todella ratkaista ongelma, joka kohtaa miljardia ihmistä maailmassa, jotka eivät saa kylliksi ravintoa. Joten elintarviketurvallisuus kysymykseen todella liittyvät myös nämä tuhlaukset. Ja vielä lyhyesti 10 sekuntia nuoret. Nuorten rooli on perustavanlaatuisen tärkeä. Nuoret voivat tuoda mukanaan uusia kulttuurisia kykyjä, ammatillisia kykyjä, mutta uskon kuitenkin, että tähän asti nuorisoon liittyvä politiikka, joka on ainoastaan liittynyt yrityksen aloittamiseen, ovat olleet liian heikkoja. Jos voisimme tukea nuorten pääsyä maatalouteen tehokkain poliittisin keinoin. Esimerkiksi maatalousvaliokunnassa olemme tehneet erilaisia investointiehdotuksia, niin tämä todella voisi tuoda mukanaan suuria etuja. Kiitoksia vielä siitä, että olette läsnä. Kiitoksia. Olemme nyt päässeet loppuun. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, kaikkia kaikkia puheenvuoron pitäjiä tässä erittäin tärkeässä kokouksessamme, joka koskee maataloutta ja kehitystä. Sitten annan puheen, puheenvuoron Tu hai potuto avere un... Ah, niin haluan vielä kiittää Prodia ja tämä osoittaa, kuinka meidänkin tehtävämme ja vastuumme täällä korostuvat. Nyt annan puheenvuoron sinulle. Saat käyttää kaiken haluamasi ajan voidaksesi vastata kaikkiin näihin lukuisiin puheenvuoropyyntöihin ja kysymyksiin, joita täällä on kuultu. No, no, no, c'era troppo tempo perché eh, sarebbe una minä. Kiitos. En käytä liikaa aikaa. Tästä olisi liikaa liian suuri uhka teille. Mutta tämä keskustelu oli, oli hyvin mielenkiintoinen, koska kannat olivat niin moninaisia. Todella meidän täytyy ottaa huomioon hyvin monia asioita. Ensinnäkin kansainvälisen kaupan rakenteet. Tähän liittyvät kannat ovat olleet mielenkiintoisia. Toisaalta Morvai puhui aika provo- provokatiiviseen sävyyn todetessaan, että maailmanlaajuinen hallinnointi ei toimi, joten miksipä ei pitäisi palauttaa valtaa paikallistasolle. No, teoriassa kyllähän tämä on hienoa puhetta, mutta mitä tämä taloudellisesti katsottuna sitten tarkoittaisi? Tämä tarkoittaisi sitä, että kustannukset nousivat, nousisivat todella huomattavasti – koska koska meidän täytyy ymmärtää, että ilmastonmuutoksen erot ja muut johtavat siihen, että on vaikea palauttaa kaikkia valtaa paikalliselle tasolle. Siis kyllähän voidaan puhua paikallisesta markkinoinnista, mutta tällainen paikallinen markkinoiden sulkeminen todella räjäyttäisi hinnat käsiin ja tätä olisi vaikea sietää. Nyt haluaisin ottaa esiin kysymyksen, josta monet puhuivat. Eli että irrottauduttaisiin kansainvälisistä mekanismeista ja edistettäisiin alueellisia sopimuksia. Monet puhuivat siitä, että ensin asetettaisiin etusijalle alueelliset markkinat, sitten hieman laajemmat ja sitten maailmanlaajuiset markkinat, mutta tähän liittyy erilaisia ratkaisumalleja. Ja jos puhutaan alueellisista markkinoista, niin silloin sosiaalinen valvonta on mahdollisempaa, mutta tämä vääristää hintoja huomattavasti enemmän. Ja myös kahdenväliset sopimukset, ainakin omien kokemusteni perusteella, siis tällaiset sopimuksethan ovat välttämättömiä, kun Dohan kierrosta ei ole saatu päätökseen, niin nekin vääristävät markkinoita ja hintoja niiden kannalta, jotka eivät ole osana tätä kahdenvälistä sopimusta, joten todella tarvittaisiin laajempaa sopimusta, mutta nyt edessämme on siis ongelma, josta puhuitte. Kenen tällä, tulisi tehdä tällainen laaja sopimus? G20, YK? Täällä rehellisesti sanottiin, että emme ole vielä lähelläkään vastuunkantoratkaisua, koska G 20, joka periaatteessa on kompromissi YK globalisaation ja G8, joka on rajallisempi ryhmä välillä, voisi olla sopiva taho yleisesti asian puuttumiseen ja siellä voitaisiin laatia teknisiä lähestymistapoja, mutta G20 ei itsekään ole yksillä linjoilla asiasta, eikä se sillä ole oikeanlaisia pysyviä rakenteita, joilla voitaisiin puuttua sellaisiin kysymyksiin, joiden kautta saataisiin lopullisia ratkaisuja. Joten tarvitaan tällaisia ennakkopäätöksiä. Tämä on hyvin hankalaa. Ja paras taho tälle ratkaisun löytämiselle olisi VTO. Ongelma on kuitenkin se, että sopimusta ja sopua ei ole. VTO on kuin YK. Siellä kokoontuvat kaikki edustajat. Siellä kuullaan kehittyneiden maiden ja vähemmän kehittyneiden maiden ääni mutta sopua ei todellakaan ole. Joten en voi olla tässä mitenkään liian optimistinen. Ja tässä vastaan myös Tarabellalle, joka esitti tähän liittyvän kysymyksen. Sitten Dantaan Tämä Intian joustavuus, se ei ollut mitenkään alun perin selvää, mutta alun perin aliarvioitiin tulon nousu ja samalla myös elintarviketottumusten muutos. Eli ei todellakaan osattu arvioida oikein, kuinka paljon proteiineja kulutettaisiin. Ja tämä on osittain lisännyt kysyntää ennakoimattomalla tavalla. Ja Dorfman, itse uskon, että maiden hylkääminen on suurelta osin perusteltua, koska monia maita viljeltiin 1800-luvun lopulla nälän hädän aikaan. Ja se, että nämä vanhat viljelymaat palautettaisiin nyt metsiksi, ei ole mitenkään äärimmäisen yllättävää. Mutta ongelma on se, että tuotetaan polttoainetta sellaisilla mailla, jotka ovat äärimmäisen tuottavia. Eli ei tässä ole niinkään kysymistään vuoristoalueista tai huonoista maista, niin kysymys liittyy pikemminkin julkishyödykkeisiin, joita tuotetaan muualla kuin marginaalisilla alueilla. Tähän liittyy samankaltainen olemassa olevien maiden parantamiseen liittyvä kysymys, josta Prodi puhui. Yhteisön kohdistuu valtaisia kustannuksia tältä osin. Tämä ei liity ainoastaan maatalouskäyttöön, vaan siihen, että on välttämätöntä parantaa näiden maiden tilaa ympäristösyistä ja muistakin syistä, ja erityisesti siksi, että kuljemme kohti sellaista kaupungistumisen kehitystä, joka ei todella kulje käsi kädessä muun kehityksen kanssa. Eli kaupungistuminen on hyvin nopea ja kaksi kolmasosaa ihmisistä tulee asumaan kaupungeissa vuosisadan vaihteessa ja maankäyttöön tältäkin osin täytyy todella puuttua. Aivan kuten Bove sitten totesi, on totta, että tuottavuusongelma koskettaa pikemminkin köyhempiä maita kuin rikkaita maita, mutta kyllä rikkaissakin, rikkaissakin maissa on tuotanto-ongelmia liittyen esimerkiksi eläinten terveyteen ja tekniseen edistykseen. Se kehitys oli valtaisaa 60-70-luvulla, mutta sitten se jäi polkemaan paikalleen. Ja maataloustutkimukseen on panostettu entistä vähemmän – Eli innovaation levittämisessä köyhiin maihin on tärkeä rooli, mutta tässä täytyy ottaa kuitenkin huomioon myös kehittyneemmät maat. Sitten maiden elintarvikesuvereenisuuskysymys. Tämä kuitenkin on hieman kitka kysymys Siis suverenisuushan tarkoittaa myös omavaraisuutta. A, poliittinen oikeus, niinkö? No niin, tämä ei ole siis materiaalinen oikeus ilmeisesti. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys, jos puhumme poliittisesta oikeudesta. Tämä on yksilön todellinen oikeus saada ravintoa. Tätä vastaan minulla ei todellakaan ole mitään sanottavaa. Mutta on josta sekä Nikulesku että puolalaisjäsen puhuivat, joka koskee siis erityisesti EUn uusia maita, niin usein verrataan kannustimia toisiinsa. Tämä on välttämätöntä, Usein tendenssi sen juuri tämä. Ja se on myös osittainen vastaus, mutta aivan kuten niin kuin Nikulesku totesi, kun vertaillaan tilanteita, niin on pikemminkin taloudellisten etujen mukaista saada voimakasta maataloutta Bulgarian, Romanian ja Slovenian kaltaisiin maihin, joissa on tiettyjä riskejä. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka Silvestris esitti. Tähän liittyy juuri nuoret, liittyvät nuoret viljelijöiden ikä, vanhenee ja moderni maatalous ja innovaatiot ovat asioita, joita juuri nuoret viljelijät vievät eteenpäin. Ja tähän liittyvät juuri kohdennetut kannustimet perheille eivät niinkään liittyen hyödykkeen hintaan, vaan kyseessä ovat kannustimet joilla erityisesti tuetaan uusia maanviljelykseen tulevia luokkia. Joskus harvoissa tapauksissa on henkilöitä, jotka siirtyvät toisesta ammatista takaisin maatalouden piiriin ja tällaista tulee tukea. Näillä henkilöillä on oltava korkea koulutustaso. Ja sitten Sikirskin esittämä kysymys. Toistaisinko nämä sanat, jos olisin nyt komission puheenjohtaja tällä hetkellä? No en ole komission puheenjohtaja, mutta minun on todettava, että se, että lisättäisiin talousarviota ja vahvistettaisiin EUta siinä, että tasapainotettaisiin taloudellista tilannetta eri maissa ja pystyttäisiin vastaamaan paremmin maailmanlaajuisiin haasteisiin. Tämä on kysymys, jota olen aina pohtinut ja meidän kaikkien täytyy pohtia nyt ja tulevaisuudessa. Ei Kalifornian talousarvio ole parempi kuin Kreikan. Mutta järjestelmä on erilainen ja siitä sikiävä voima vuoropuhelussa maailmanlaajuisesti on erilainen. Tämä on siis yksi eurooppalaisen voiman liittyvä ongelma – budjettiin ja hallintoon liittyvä ja pidemmällekin menevä ongelma, jota täytyy jatkossa pohtia, jotta meillä on päätös, päätöksentekokapasiteettia maailmassa. Ja sitten kysymys, joka tuli hieman provosoivasti esiin. Eräs kiinalais opiskelija kysyi minulta kerran, onko Eurooppa laboratorio vai museo? No se, että minulle kysy, minulta kysyttiin tällaista kysymystä Shanghain yliopistossa, niin todella sai minut ajattelemaan, koska tämä merkitsee sitä, että kuvamme ulospäin näyttää siltä, että olemme jääneet junamaan paikallamme meillä on ollut hieno historia ja suurimpia poliittisia ja innovatiivisia laboratorioita. Westfalenin valtio muodostolla on menty eteenpäin ja tässä on kuitenkin nyt siis katsottava, että meistä ei tule mitään museota. Ja kun palataan tähän ongelmaamme niin toistan vielä, että meidän täytyisi ponnistella huomattavasti enemmän siinä, että vietäisiin Dohan neuvotteluita eteenpäin, koska ne ovat, tai se on se taho, jossa kaikki maat käsittelevät näitä kysymyksiä poliittisesti ja teknisesti. Tai sitten tarvitaan toinen taho, jossa keskustellaan näistä kysymyksistä. Ja vielä lopuksi, ja pyydän anteeksi, että pysyn näin, äh, puhun näin pitkään. Täällä otettiin esiin tutkimuskysymys ja poliittinen julkinen tuki tutkimukselle. On joitakin sellaisia innovatiivisia tutkimuksen aloja, kuten biologia, lääketiede, joilla todella tarvitaan yksityisen investoinnin lisäksi julkisia investointeja. Ja sitten toinen kysymys oli tämä maan rohmuaminen. Toistan vielä, että se kuuluu joidenkin maiden poliittisiin tarpeisiin siinä, että ne pystyvät takaamaan elintarvike tulevaisuuden omille kansalaisilleen. Ja tämä on sellainen suuntaus, että jos meillä ei ole maailmanlaajuista järjestelmää, jolla voidaan taata turvallisuus kaikille, niin valitettavasti tulemme näkemään tämän ilmiön kehittyvän edes, edelleen tulevaisuudessa. Ja liittyen elintarvikkeiden tuhlaamiseen. Olen täysin yhtä mieltä siihen liittyvistä ehdotuksista, joita täällä kuulimme, koska 20 prosentin osuus, joka täällä mainittiin, on ehkä vielä pienempi kuin mitä todellisuus on. Ehkä tämä luku on vieläkin suurempi. Ja tässä todella olisi säästämisen varaa. ja puhui sitten tuista, vientituista ja tukien suhteesta hintojen nousuun. Olen sitä mieltä, että kun lähdetään rajoittamaan äh, vientiä, niin tämä vääristää tilannetta enemmän kuin mitä etuja siitä mahdollisesti koituu. Sitten aavikoitumisen ja erosion vastainen taistelu. Tässäkin muistutaisin vielä, että kyseessä ovat julkiset hyödykkeet, joita rahoitetaan erityisillä tavoilla. Emme voi antaa maatalouden kantaa yksin tämänkaltaisia kustannuksia, ja ne ovat todella valtaisia joillakin maailman alueilla. Aavikoituminen koskee Saharan eteläpuolista aluetta. Se on valtava ongelma, koska kehityksen nopeus on sellaista, että emme voineet sitä aikaisemmin mahdolliseksi kuvitellakaan. Tässä olivat vastaukseni näihin kysymyksiin. Ja tiedän varsin hyvin, että voi, voidaan todeta, että talousarvio meille riittävä, kuten Wojciechowski sanoi, tämän kautta on vaikea saada aikaan suurta edistystä. Mutta on vastuullamme käyttää mahdollisimman hyvin hyväksi niitä varoja, joita meillä on. Ja lopuksi vielä yksi huomio. Jonka, jos katson hyvin hitaasti eteneviä Dohan neuvotteluita, niin Eurooppa verrattuna muihin maailman alueisiin juuri tämän laboratoriona toimimisen ansiosta on hyvässä asemassa ja voimakkaampi mandaatti ja entistä voimakkaampi Euroopan panos siinä, että se toimii välittäjän roolissa on välttämätöntä, jotta saadaan pitkän aikavälin tasapaino. Ja tästä voisi todella olla hyötyä, koska ilman tällaista välittäjän toimea maan rohmuaminen, vienti, tuet tai viennin kieltäminen kriisin aikana. tulevat todella muuttumaan välttämättömiksi ja niihin pystytään puuttumaan ainoastaan, jos löydetään maailmanlaajuinen sopu ja Euroopan panos tämän sovun löytämisessä on mielestäni äärimmäisen tärkeä. Kiitos. Kiitoksia vielä kerran, arvoisa professori Prodi. Kiitoksia kaikille ja muistutan, että kello 14 alkaa äänestys ja nyt kokous päättyy.